siis mennä vähimmäisvaatimuksia eh, pidemmälle. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Näin olen päättänyt tämän suullisen kysymyksen käsittelyn ja huomenna kello 12 äänestämme tästä aiheesta. Esityslistalla seuraavaksi suullinen kysymys komissiolle antibioottiresistenssi. Annan välittömästi puheenvuoron kysymyksen esittäjälle De Castrolle. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli... Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tänään on tärkeää katsoa tätä asiaa ja ottaa vastuus tästä antibioottiresistenttiongelmasta, joka on tulossa enemmän esille maatalousalalla ja myöskin eläintekensä alueella. Tiedot osoittavat, että noin puolet antibiooteista Euroopassa annetaan eläimille. Ja antibiootit, joita käytetään oikein, on jotenkin hyvä väline siinä, kun maataloustuottajat pitävät eläimet terveinä ja taataan niiden hyvinvointinsa. Joten ei pidä tavallaan demonisoida antibioottien käyttöä maataloudessa, mutta kysymmekin komissiolta vastausta, konkreettista vastausta siihen, että voidaan käyttää tehokkaammin eh, antibiootteja, jotta voidaan vähentää jotain resistenttisiä eläimille. 5. toukokuuta parlamentti omassa päätöslauselmassa eläinten hyvinvointista otti jo esille tarpeen, eh, tarpeen ottaa huomioon eläinten hyvinvoinnin, eläinten terveyden ja ihmisen terveyden välistä yhteyttä katsoen. Ja jäsenvaltio pitää toimia, toimia vastuullisesti juuri eh, antibioottien antamisessa eläimille. Parlamentti pyysi komissiota katsomaan tietoja kaikista eläinlääkintätuotteista, myöskin antibiootit muka, mukaan lukien, että voidaan taata sitten näiden tuotteiden tehokas käyttö. Näin vuoden aikana maatalousvaliokunta on pyytänyt komissiota aloittamaan kaikkia mahdollisia aloitteita, että voidaan tämä ongelma hoitaa. Ja koska täällä tulee vaikutuksia myöskin ihmisten terveyteen. Hyvä puhemies, komission jäsen, mitä konkreettisia toimia komissio tulee tekemään näiden tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi, jotta voidaan taata se, että toimitaan käyttäen tehokkaammin antibiootteja, koska se on tärkeää tautienhoitoväline eläimissä, eläimille. Ja tutkimukset osoittavat, että, että eläinten ruokavalioilla saattaa olla suuri vaikutus myöskin niiden, niiden sairauksiin, joita hoidetaan sitten antibiooteilla, joten elintarviketurvallisuus ja rehuturvallisuus on myöskin tärkeää tässä yhteydessä, ja näin on todettu myöskin eläinlääkintäkomitea Maatalousvaliokunnassa on 12. huhtikuuta tehty tästä ehdotus, äänestämään huomenna täällä täysistunnossa. Ja tästä työstä haluan kiittää erityisesti edustaja Polsonia, joka on tehnyt tätä työtä, ja myös kaikista ryhmiä, ehkä ryhmiä, jotka ovat tukeneet tätä työtä. Meillä on yhteinen teksti tärkeästä aiheesta, josta saattaa riippua sitten eläin teknisen alan tulevaisuus Euroopassa. Ja tässä vaaditaan kyllä yhteistä tointa ja yhteistä halukkuutta tarttua toimeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ainoin sitten komission jäsen Andorille puheenvuoro. Olkaa hyvä. First I would like to underline that the commission is full... Haluaisin ensinnäkin korostaa, että komissio on hyvin tietoinen ja myös huolestunut siitä uhasta kansanterveydelle, mitä antibioottiresistenssi aiheuttaa. Vuonna 2009 me kysyin, pyysimme, että lääkevirasto voisi olla edelläkävijänä ja kerätä tietoa liittyen tähän asiaan. Tämä hanke alkoi 2009 viimeisellä neljänneksellä. EMA on tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja sidosryhmien kanssa. Kun tietoja on nyt kerätty kymmenestä maasta, ne voidaan kohta julkaista mahdollisimman nopeasti. 12 muutakin jäsenvaltiota aikoo kerätä näitä tietoja. Tarkoituksena on laajentaa tämä järjestelmä tätä niin, että se kattaisi kaikki EU-maat ja myöhemmässä vaiheessa halutaan vielä yksityiskohtaisempaa tietoa koskien eri eläinlajeja. Tietoja tarvitaan siihen, että voidaan ryhtyä toimiin tieteestä näkökulmasta vain jos meillä on olemassa tällaista tietoa, voimme tietää, minkälaista riskistä oikeasti on kyse. Ja sitten toinen kysymys. Voin vakuuttaa, että komissio on hyvin vakuuttunut siitä, että tarvitsemme monitieteistä lähestymistapaa. Siksi komission yhteydessä eri palveluihinsa ja jäsenvaltioihin eri sidosryhmiin jatkuvasti siis kuulumisten kautta ja muillakin tavoin. Me teemme koko ajan yhteistyötä eri virastojen kanssa, esimerkiksi elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa, lääkeaineviraston kanssa ja referenssilaboratorion kanssa. Ja sitten kolmanteen kysymyksen sanoisin, että komissio valmistelee viisivuotisstrategiaa Siinä on kokonaisvaltainen lähestymistapa ja jotain tehdä selkeitä eh, ehdotuksia, mihin toimi pitää ryhtyä sekä eläinten ihmisterveyden osalta. Strategia lähtee liikkeelle suosituksista ja huomioidaan se tutkimus, mikä on jo tehty. eläinlääkintätuotteet ja lääkintää sisältävät rehut, näitäkin tutkitaan ja jatkuvasti mietitään uusia välineitä, joita voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi, kun tehdään vaikutustutkimus näiden tietojen pohjalta me teemme päätöksen siitä, minkälaisen ehdotuksen teemme. Tarkoitus on julkaista strategia 18.11. Tämä on antibioottitietoisuuspäivä vuonna 2011. Kiitos. Grazie, komissio. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt ryhmien edustajille puheenvuorot. Artaan EPP-ryhmästä kaksi minuuttia. Edustaja Jekle, olkaa hyvä. Dank, Frau Präsidentin, Herr Rouva puhemies, arvoisa komissaari, alkuun haluan kiittää agrivaliokunnan puheenjohtajaa, Paulo Di Castroa tästä aloitteesta ja esittämästään kysymyksestä tämän tärkeän aiheen tiimoilta. Kuuntelin komissaaria ja pyytäisinkin teitä, että siirtyisitte teorian tasolta käytännön tasolle, sillä kyse on hyvin reaali asiasta. Antibioottiresistenssi on vakavasti otettavissa oleva asia, jota ei ole vielä riittävässä määrin huomioitu. On tietenkin selvää, että antibiootteja voidaan järkikäytön kautta käyttää myöskin hyvin tuloksin hyväksi. Sitä kautta voidaan myöskin varmistaa eläinten hyvinvointi ja terveys, mutta jos jatkossakin halutaan eläinten ja ihmisten terveyden terveys varmistaa, niin se edellyttää yhteisötason koordinoitua toimintaa. Viime viikkojen aikana olemme agrivaliokunnassa käsitelleet hyvinkin aktiivisesti tätä asiaa. Ja 12. huhtikuuta valiokunnassa hyväksyimme suurella enemmistöllä 34 puolesta kaksi vastaan, niin hyväksymme tämän ehdotuksen. Me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kaikkien ryhmien äh, edustajien kanssa ja olemme saaneet tasapainoisen ja hyvin toimivan tekstin ja toivoisin, että tästä ei tulisi jousta piirun vertaa huomisessa äänestyksessä. Näin voimme varmistaa eläinten hyvinvoinnin ja terveyden, mutta lisäksi otamme huomioon myöskin antibioottiresistenssin sekä myöskin taloudellisen aspektin, koska tämähän liittyy myöskin yritystoimintaan. Ja tästäpä syystä haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat Akrivaliokunnassa, kantaneet kortensa kekoon. Erityiskiitos kollega Paulsenille hyvästä hedelmällisestä yhteistyöstä. Minä toivon, että komissio toimii hyvin aktiivisesti. Kiitoksia oikein paljon. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten ST-ryhmän puolesta edustaja Capola Santos, minuutti, olkaa hyvä. Obrigado, signora presidente, signor commissario, Kiitoksia, puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Antibioottien käyttö eläinsairauksien hoitoon on tunnettu asia ja se herättää kyllä huolenaiheita. Tästä on olemassa hyvin tiukkoja sääntöjä ja Euroopan parlamenttikin on katsonut asiaa ja asian suhteen on tehty hyvin positiivisia aloitteita, että luodaan tällainen antibioottiverkosto, mutta nämä aloitteet eivät riitä vielä. Me tarvitsemme myöskin valvontamekanismeja. Me tarvitsemme myöskin tarvittavia toimenpiteitä, että voimme kerätä tietoja, jotka ovat laajempia kuin tähän mennessä. Ja tarvitsemme myöskin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa olevia lainsäädäntötoimia, jotta voidaan poistaa epäsuotuisia toimintoja tältä alalta. Ja maatalousvaliokunnassa hyväksyttiin suurella enemmistöllä tämä mietintö. Ja kollega Jekle mainitsikin jo täällä, että kyseessä ovat konkreettiset toimenpiteet, joilla tuetaan kansanterveyttä ja vahvistetaan eläintuotteiden laatua Euroopan unionissa. Sitten Alden edustaja, edustaja Polsen, 2 minuuttia 30, olkaa hyvä. Tack, fru ordförande och herr kommissionär. Kiitos puhemies ja komission jäsen, hyvät kollegat. Me olemme tehneet todella hienoa työtä maatalousvaliokunnassa. Harvoin poliittinen elin pystyy näin suuren yksimäisyyden saamaan aikaiseksi kuin nyt on tehty. Antibioottiresistenssi on kaikkein suurin uhka eläinten ja myös ihmisten terveydelle. Aikanaan infektiotaudit aiheuttivat eniten kuolemia – lasten ja nuorten keskuudessa ja myös eläinten keskuudessa. Ei saa unohtaa, että tässä mielessä ihmiset ja eläimet ovat kaikki eläimiä. Meillä on samanlainen immunijärjestelmä ja samanlainen altistuminen rasitukselle. Jos emme voi hyvin, niin sitten meidän vastustuskykymme alenee ja tarvitsemme antibiootteja tällaisten vakavien tulehdusten hoitamiseksi. Tämä asia on ollut esillä, kun puhuttiin ihmisten lääkitsemisestä. Olemme pyrkineet ymmärtämään sitä, mitä ehkä voisi tapahtua, mutta jos meillä ei ole antibiootteja käytettävissämme, niin ei saa unohtaa, että joudumme takaisin iso, iso vanhempiemme aikoihin. Nämä ovat ihan tavallisia tulehdustauteja, jotka voisivat sitten taas olla kuolema aiheuttavia esimerkiksi pienille lapsille. Eli tässä ei nyt puhuta mistään pikkuseikasta, johon voi suhtautua kevyesti ja siksi olen hyvin tyytyväinen on tietysti yksityiskohtia, jotka olisi ollut hyvä ottaa esille eri tavoin tässä päätöslausumassa, mutta tärkeintä ei nyt ole se, että kukin pilkku on paikallaan, vaan että kaiken kaikkiaan haluamme aloittaa tämän koko asian tarkastelun. Se tässä on ensiarvoisen tärkeää. Toivottavasti komissio huomioi tämän, sillä me varmasti huomenna saamme hyvin selvän kyllä-vastauksen tähän esitykseen. Ja tämä on sitten niin selvä merkki, että kaikki saavat sen kuulla. Kiitoksia sitten ECR-ryhmän edustaja Ashford, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, chairman, thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin kiittää agrivaliokuntaa siitä, että tämä asia on esityslistalla. Olen samaa mieltä on huolestuttavaa, että antibioottiresistenssi kasvaa entisestään. Olen samaa mieltä esittelin kanssa siitä, että meidän täytyy olla huolissamme siitä, että Yhä useammissa tapauksissa antibioottiresistenssi on ollut havaittavissa myöskin ihmisten keskuudessa. Tämä haittaa ongelmia ihmisille. Joten olen kyllä tämän ajatuksen takana ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä ensi alkuun tiivistä yhteistyötä lääketeollisuuden ja alan yritysten kanssa ongelman arvioimiseksi. Mutta toteaisin, että toisin kuin mitä on sanottu, niin kyse ei ole ongelmasta, joka liittyisi vain tehostettuun maatalouspoli- maataloustoimintaan. Antibiootteja on käytetty kaikkialla pienissä ja suurissa yrityksissä, mutta me tiedämme, että nykyään ähm, maataloustuottajat ovat sopimuksin sidottuja käyttämään tiettyjä antibiootteja – mutta on tietenkin sanomattakin selvää, että meidän täytyy valvoa toimintaa ja toivoisin, että komissio voi kertoa meille lähitulevaisuudessa omasta strategiastaan. Mutta haluaisin ottaa esille vielä kolme seikkaa. Ensinnäkin meidän täytyy lähteä liikkeelle vedenpitävistä tilastotiedoista. Toisaalta näiden toimenpiteiden pitäisi olla suhteellisia ja kolmanneksi näiden toimenpiteiden ei pitäisi lisätä kustannuksia ja byrokratiaa maataloussektorilla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten vihreän edustaja, edustaja Hoisling. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, tämä teema on hyvin vakava. Sillä on suuri merkitys ei pelkästään tulevaisuuden eläinten hoidolle, vaan myöskin ihmisen terveydelle. Tämän takia meidän pitää ottaa asiana uudestaan esille, ei tämä pelkästään mikä maatalousvaliokunnan ongelma. Mikä on tullut selväksi täällä, että meillä ei ole tarpeeksi tietoja saatavilla. Jos vasta kymmenen jäsenvaltiota on kerännyt tietoja, niin tämä on vähän vielä. Pitää tarvita vielä lisää näitä tietoja. Asia, joka meidän mielestämme on tässä jäänyt vähän syrjään, on tämä tehomaatalous. Nämä suuret mm, navetat ja muut tietyillä alueilla. Tätä pitää katsoa tarkemmin. Ja meidän pitää tehdä jotain tähän tämän suhteen. YMPn uudistuksen yhteydessä voidaan katsoa, että eh, eläimiä pidetään se lajin suhteen soveltuvissa olosuhteissa ja että pidetään eläimiä niin, että ne ovat sitten myöskin vahvoja ja myöskin ennakkohoito on parempi kuin jälkeenpäin tehty hoito. Tarvitsemme komissiolta pitkän aikavälin suunnitelman, ja voidaan vähentää antibioottien käyttöä maataloudessa. Suurimmat kärsijät tässä ovat maataloustuottajat ja heidän työntekijänsä. Heillä on jo suuria ongelmia tämän teeman kanssa. Ja mikä tässä oikeastaan huolestuttaa, on se, että että resistentti voisi siirtyä jopa maa, elintarvikkeiden kautta. Ja tämäkin on tärkeä tekijä, kun mietitään sitten Euroopan kansalaisten terveyttä. Eli tässä pitää tarttua toimiin. Minun mielestäni se, että 50 prosenttia antibiootista käytetään eläimiin, tämä on todellakin paljon. Ja tämän takia pitkällä aikavälillä meidän pitää pyrkiä vähentämään tätä osuutta, joka on myöskin maatalouden, mutta myöskin kansanterveyden edun mukaista. Kiitoksia. Sitten muut listalla olevat puhujat. Aloitetaan edustaja Leskusta Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ziua Mondială a Sănătății... Kiitos, puhemies. Maailman terveyspäivä 7. huhtikuuta. Silloin puhuttiin nimenomaan antibioottiresistenssistä. Se on tärkeä uhka kansanterveydelle. Euroopassa 25 000 ihmistä kuolee vuosittain tämän antibioottiresistenssin takia. Eläinperäiset elintarvikkeet ovat ehkä tähän syynä ja siksi on hyvin tärkeää keskustella tästä aiheesta tänään. Nyt on oltava varovaisia eivät antibiootit sinänsä ole huonoja, vaan antibioottien käyttö. Meidän ei pidä nyt antibiootteja mustamallata, vaan meidän on käytettävä niitä varovaisesti sekä eläimille että ihmisille. Ja ajatus on, että maataloustuotteet, karhoitajat voisivat saada lisää tietoa, kun antibiootteja lisätään eläinten rehuun. No, tämä on sellainen aihe, josta pitää tehdä kansainvälinen mm, sopimus. Äskettäin Yhdysvalloissa on havaittu, että lähes puolet kaupan lihasta sisälsi sellaisia bakteereja, jotka olivat resistenttejä ainakin kolmelle antibiootille. Tämä osoittaa sen, että antibiootteja käytetään paljon kun karjan kasvatuksessa ja eurooppalaiset ovat ainoita, jotka tässä sääntöjä noudattavat ja näin menettävät rahaa. Kiitoksia sitten edustaja Rodust. Minuutti. Olkaa hyvä. Frau Herr Kom- Puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän pitää tehdä nyt kaikkiemme, jotta vastustamme tätä antibioottiresistenssiä. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Voimme käyttää nekin vastuullisesti antibiootteja ihmislääketieteessä, mutta tämä vaatii myöskin samanlaista käyttöä eläinten hoidossa. Kyllä tätä on unionin tehokasta tointa nyt tässä. Emme voi sallia sitä, että Euroopan unionissa 25 000 ihmistä kuolee näihin resistentteihin bakteereihin. Ei saa antaa rutiinimäisesti tai ennaltaehkäisevästi antibiootteja. Pitää tahtaa se, että kaikissa jäsenvaltioissa käytetään antibiootteja oikealla tavalla. On erittäin tärkeää, että eläinten hoidossa tehdään kaikki mahdolliset ponnistelut sen eteen, että aina pienet sekä suuret elämät ovat mahdollisimman terveitä. Sillä terveet eläimet ovat kaiken A ja O, kun pyritään estämään sitä, että käyttää antibiootteja. Eläinten ruokinta on myös hyvin tärkeässä roolissa tässä. Mutta myöskin niiden hoito on tärkeää. Meidän pitää miettiä myöskin vaihtoehtoisia vai, mahdollisuuksia, vaikka homopatian käyttöä eläintenhoidossa. Näissä vaihtoehtoisissa lääkintämahdollisuuksissa meidän pitää katsoa myöskin tutkimustoimia vielä Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Kebranti, Minuutti 30, olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Alankomaat ovat maailman mestarit. Ei valitettavasti jalkapallossa, vaan antibioottien käytössä maataloudessa. Yhdessäkään muussa maassa ei käytetä näin paljon antibiootteja. Sillä on suuret vaikutukset, ei ainoastaan Alankomaissa, vaan myöskin Euroopassa. 25 000 kuollutta, niin kuin täällä olemme jo kuolleet, kuulleet. Y- 90 prosenttia Alankomaiden siipikarjan lihasta pitää sisällään antibioottiresistenttejä bakteereja ja useimmiten tämä resistenssi siirtyy muille eläimille, muun muassa rehun kautta. Tanskassa on osoitettu, että toimivin tiukin määräyksin voidaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi, eli antibiootteja ei tarvitse käyttää niin laajalti. Ja silti maatalous on toimiva. Ja komissio jo ilmoitti aikaisemmin, kuten myöskin tänään, että marraskuussa se esittää omat uudet ehdotuksensa minä nyt todellakin toivoisin, että komissio korostaisi tämän asian merkitystä enenevässä määrin ja ettei tämän asian hoito jäisi jäsenvaltioiden hoidettavaksi, koska he toimivat hyvinkin hitaasti. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Nyt aloitetaan sitten menettelytapa ilman puhujalistaa. Edustaja McInnes. Thank you, madam. Kiitos puhemies. On selvää, että eri puolueissa ollaan samaa mieltä siitä, että antibioottiresistenssi on huolestuttava asia, mutta kuten komissio sanoi, meillä on tietoja vain kymmenestä jäsenvaltiosta eikä niitäkään vielä saatavilla, niin tässä puhutaan nyt sellaista asiasta, josta ei ole tarpeeksi tietoa ja me tarvitsemme nämä tiedot. Olisi hyvä nähdä, kuinka paljon lääkeaineita eri jäsenvaltioissa käytetään e- eläinpopulaatiota kohti. Näin voitaisiin etsiä parhaita käytänteitä, ei tarvitse osoittaa sormella ketään, mutta voitaisiin antaa sellainen mahdollisuus niille, jotka käyttävät liikaa lääkkeitä, että parannettaisiin karhoitotottumuksia. Ei saa unohtaa, että karhoitajat käyttävät antibiootteja ainoastaan silloin, jos eläimet ovat sairaita, ne ovat kalliita eikä niitä käytetä ihan noin vain niin vettä. Sen takia tässä pitää nyt suhtautua asiaan rauhallisesti, pitää saada tietoa. Iän hyvä, jos saamme strategian marraskuussa, jotta meillä enää olisi tätä suurta kasvavaa ongelmaa sekä eläimille että ihmisille Euroopan unionissa. Nyt edustaja Jär, olkaa Rouva puhemies, haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että tämä asia on otettu esityslistalle. Antibioottien käyttö eläinmaailmassa, siitä on hyötyä ja haittaakin. Se, mistä voi olla hyötyä eläinten terveyden kannalta, niin se saattaa johtaa ongelmien ihmisten terveyden kannalta. Me tarvitsemme koordinoidun ja perustellun lähestymistavan, joka on äh, vedenpitävä koska antibioottien käyttö tulee jatkossakin olemaan tarpeellinen karjan kasvatuksen alalla. Mutta meidän täytyy pyrkiä estämään, ettei tästä synny ongelmia ihmisen terveydelle. On tietenkin hienoa, että komissio on tarttunut näihin meidän ehdotuksiimme ja niin kuin kollegat ovat täällä useampaan otteeseen todenneet, niin me todellakin kaipaamme tämänhetkisestä tilanteesta jonkinlaisen katsauksen kaikista jäsenvaltioista. Siitä on hyötyä kansalaisille unionin jäsenvaltioille ja myöskin kaikille eläimille. Kiitoksia. Siellä Kiitoksia. Edustaja Nikolaasik seuraavaksi. Eh, eh, signora presidenta, ehm, dámy a páni, chcel by som poukázať... Kiitoksia, rova puhemies. Hyvät naiset ja herrat, minäkin haluaisin mainita yhden asian, että ihmis- ja eläinlääketieteessä on tiettyjä samankaltaisuuksia. Kaikki mikrobiologian kongressit, kun niissä puhutaan ihmisten antibioottiresistentistä, ovat myöskin ottaneet esille sen, että resistentit voivat myöskin syntyä eläimille. Ihmislääketieteessä ei ole enää sellaista antibioottia, joka toimisi tiettyihin bakteereihin Miten näin on tapahtunut? Se johtuu siitä, että on määrätty liikaa antibiootteja ja erityisesti myöskin eläimille. Tonneittain antibiootteja annettiin eläimille ennaltaehkäisevästi, vaikka rehun yhteydessä. Ja tämän takia syntyy myöskin sitten ihmisille antibioottiresistenssi. Eikä tällä tavoin tietenkään pysty myöskään vastaamaan niitä sairaalainfektioita, joita on syntynyt. Komission pitäisi katsoa sitä, että voitaisiin auttaa etsimään uusia antibiootteja, joilla voidaan pelastaa ihmisenkiä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Paska, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Penetrácia produktov... Rouva puhemies, arvoisa komissaari, Kemian ja lääketeollisuuden tarjoamien tuotteiden käyttö elintarvikkeiden tuotannossa on huolestuttava asia. Näin nämä tuotteet siirtyvät ihmisen elimistöön. Uuden aikaisen lääketieteellisten tuotteiden, kemian teollisuuden tuotteiden käyttöä on arvioitava, jotta me tiedämme, minkälaisia vaikutuksia sillä on ihmisten terveyteen. Se, että antibiootteja on käytetty ennaltaehkäisevällä tavalla, on osoituksena siitä, että on olemassa tiettyjä puutteita. Meidän täytyy pitää tätä resistenssiä eräänlaisena äh, vaarana, mutta toisaalta meidän täytyy katsoa tätä asiaa suurempana kokonaisuutena. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitoksia. Nyt komission jäsen Ander, olkaa hyvä. President, uh, members, the... Hyvä puhemies, hyvät edustajat, komission strategia, joka on tarkoitus esittää marraskuussa, antaa sitten lisää ajatuksia siitä, miten komissio yhdessä sidosryhmien kanssa voisi pyrkiä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Osittain tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, osittain taas ei. On valittava oikeat välineet tähän tehtävän ja sen tekemiseksi. Olen samaa mieltä kanssani siitä, että kyseessä ei ole ainoastaan karjatalousasia, eikä edes lähinnä, vaan tärkeää on, että antibioottiresistenssi pystytään, sitä pystytään alentamaan myös eläimillä. Tässä on erilaisia toimintamahdollisuuksia, on tietoisuuden lisäämiskampanjoita ja niin poispäin. Ja sen takia olemme sitä mieltä, että tarvitaan tiedonkeruuta, jotta ongelma ymmärrettäisiin paremmin. Jäsenvaltiot ovat valmiita antamaan tietoa ja tämä on hyvä asia. Meillä on myös aikataulu olemassa. Me teemme nyt vaikutusarvioita, valmistelutyötä, tarkastellaan erilaisia lääkeaineita ja niin poispäin. Lainsäädäntöehdotukset, kuten jo sanoin, tulevat sitten vuonna 2012. Komissio pitää erittäin hyvänä parlamentin tärkeän panosta mielellämme jatkamme yhteistyötä parlamentin, jäsenvaltioiden ja kaikkien eri sidosryhmien kanssa, jotta voitaisiin suojata kansalaisten terveyttä ympäri Euroopan unionin. Kiitos. Grazie, Kiitoksia komission jäsen. Olemme saaneet päätöslausumaehdotuksen tästä ja päätämme keskustelun. Näin äänestys on huomenna kello 12. Seuraava kokous huomenna